all'ordine del giorno c'è la relazione. Seuraavaksi esityslistalla on sitten Echevarian mietintö yhdennetyt pakettijakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi. Olkaa hyvä esittelijä. Kiitoksia puhemies ja arvon kollegat. Euroopan digitaaliset markkinat ovat yksi prioriteeteista, jotka meillä tällä lainsäädäntökaudella on ollut, jotta me saamme sisämarkkinat täydennetyiksi. Ja olemme sanon, voidaan sanoa, että tämä lainsäädäntö on se, jolloin me olemme heränneet tähän digitaaliseen todellisuuteen. Näiden neljä ja puolen vuoden aikana me olemme saaneet aikaan sen, että sähköinen ympäristö on muuttunut mahdollisuudeksi Euroopassa. Se on mahdollisuus, jotta saadaan täydennettyä sisämarkkinoita, yhtenäismarkkinoita, mahdollisuudet päästä ulos kriisistä, sopeuttaa muuttaa meidän taloutemme, yrityksemme ja jopa kuluttajamme uuteen digitaaliseen aikakauteen, jotta kilpailukyky paranisi. Kilpailukyky on erittäin tärkeä asia ja me tarvitsemme sitä lisää suhteessa suurempiin kilpailijoihimme. Tämä on myös työmarkkinoiden uudelleen aktivoinnin mahdollisuus, se, että saadaan nuoret uudelleen työmarkkinoille, eurooppalaisille työmarkkinoille. Tämän lainsäädäntökauden aikana me olemme kehittäneet erilaisia aloitteita, jotka ovat olleet suuri edistys sille, että todelliset sähköiset yhteismarkkinat ovat syntymässä Euroopassa. Sisämarkkinavaliokunnassa eh, yhtenäinen digitaalinen markkina, sisämarkkina on ollut prioriteettina. Siksi tällaisten mietintöjen hyväksyminen esimerkiksi 2010 syyskuussa tai 2012 joulukuussa hyväksytyt mietinnöt ovat olleet tärkeitä virstapylväitä tällä tiellä. Tämä parlamentti on viime vuoden heinäkuussa täydentänyt tätä prosessia koko tämän aikana. Erityisessä työryhmässä sisämarkkinavaliokunnassa meillä on ollut kuukausittain kokouksia 2011 tammikuusta lähtien. Ja nämä johtopäätökset ovat tätä keskustelua, päätöslauselmia ja mietintöjä monella tavoin ravinneet. Mutta tämä jäisi epätäydelliseksi, jos me emme saisi tätä tärkeää mietintöä äänestettyä huomenna. On hyvin tärkeää se, miten toimitetaan perille verkkokautta tilatut tuotteet ja on hyvin tärkeää, että jakelupalvelut myöskin toimivat. Se ei ole peru, ainoastaan perustavanlaatuinen asia, vaan yksi peruspilari, johon niin kuluttajien kuin myös yritysten luottamus yhtenäisillä sisämarkkinoilla ja nimenomaan sähköisillä sisämarkkinoilla toteutuu. Tämä on koko Euroopan laajuinen kysymys, joka mahdollistaa erityisesti PK-yrityksille eh, sähkö, sähköisen kaupan käynnin ja sen, että nämä tuotteet saapuvat kuluttajille nopeasti ja turvallisesti ja edullisesti. Ja me vaadimme uudistuksia, me vaadimme peruspalveluja tällä sektorilla, jotta nykyistä tilannetta voidaan parantaa. Minä haluan kiittää hyvästä tästä varjoesittelijöitä, heidän eh, valmiuttaan kompromisseihin eri alueilla ja heidän hyvää työtään. Ja niinpä olemmekin hyväksyneet tämän sisämarkkina- ja kuluttaja-asioiden valiokunnassa yksimieliseksi. Lopuksi haluan vielä sanoa, että se tie, jota me olemme tämän lainsäädäntökauden aikana käyneet, ei ole vielä kuljettu loppuun. Meidän on vielä, meillä on vielä monia haasteita edessämme. Seuraava komissio ja seuraavan parlamentin tehtävänä on ottaa huomioon kaikki, mitä tämän lainsäädäntökauden aikana on saatu aikaan ja jatkettava tätä työtä. Se on unelma, jonka me kaikki haluamme toteutuman. Haluan lopuksi eh, vielä sanoa asian, jonka olen sanonut monta kertaa tässä parlamentissa, enkä väsy sitä koskaan sanomaan. Myös ulospääsy kriisistä on digitaalinen. Kiitoksia. Grazie. Kiitokset.

Sähköisesti online ostetut tuotteet ja niiden jakelu on keskeinen asia ja 57 prosenttia on sitä mieltä jälleenmyyjistä, että tämä paketin jakelu ei toimi ja siksi rajat ylittävää kauppaa sähköisesti käydään vielä väissä määrin. On varmistettava, että nämä järjestelmät ovat avoimempia ja myös kuluttajille annetaan täysi tieto siitä, miten paketit toimitetaan ja mihin ne toimitetaan perille. Ja mitä tapahtuu, jos tuotteet, tuotteiden toimitus viivästyy, ne menevät rikki tai niitä ei jostain syystä toimiteta. Tämä täytyy myös varmistaa maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitokset. Sitten komissaari Andor. Grazie, Madam President, honorable members. Kiitoksia, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kollegani Michel Barnienkin nimissä kiittää ensimmäiseksi Arja, Paulo Arias Echeverria ja myös Intevaliokuntaa erittäin ansiokkaasta työstä sähköisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Vuosi sitten komissio eh, julkaisi kunnianhimoisen toimintaohjelman sähköisen kaupankäynnin eh, alueella ja tarkoituksena oli kehittää eh, internetpalveluja sekä kuluttajille että palveluntarjoajille. Meillä oli 16 eri toi, toimia, esimerkiksi eh, sähköisen maksamisen modernisointi, internetneutraalisuus ja tekijänoikeudet. Toinen tärkeä aloite koski jakelupalveluita. Näillä palveluilla on erittäin suora vaikutus kuluttajien arkielämään jakelu on aivan ratkaisevan tärkeä sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi. Se on avaintekijä luottamuksen luomiseksi myyjien ja ostajien välillä. Sähköiset ostokset, internetostokset, erityisesti rajat ylittävät ostokset ovat tällaisia. Ja 45 prosenttia kuluttajista on huolissaan siitä, kuinka rajat ylittävien ostosten jakelu sujuu. Erityisesti PK-yritysten tilanne on tässä keskeinen. Jakelujärjestelmän toimivuus on aivan keskeinen niiden yritystoimintamallissa ja yli puolet pk-yrityksistä pitää jakelutoimien puutteellisuutta ongelmana. Meidän täytyy pystyä rakentamaan sellainen rakenne, joka toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja siksi tarvitsemmekin sellaisia jakelupalveluita, jotka täyttävät sekä pk-yritysten että kuluttajien odotukset, sellaisen, joka toimii juohevasti eh, ihmisten arkielämässä ja sellaisen jakelujärjestelmän, joka luo suurempaa luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin ja internettalouteen. On hyvin tärkeää saada nämä eh, todetut ongelmat nyt ratkaistuksi, eh, kun on päästy yksimielisyyteen niin monesta asiasta viime vuoden loppuun mennessä. Teidän eh, mietinnössänne on hyvin tärkeitä eh, ja aikaisemmissakin mietinnöissä on ollut hyvin tärkeitä seikkoja, joiden pohjalta komissio loi joulukuussa 2013 tiekartan ja siinä ovat nämä haasteet. Tämä tiekartta antaa aivan erityisen tehtävän eri, kaikille sidosryhmille ja, ja Äh, kansallis, äh, jäsenvaltioille anteeksi, äh, ja sekä jakelijoille että yrityksille. Ja tässä on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin avoimuus ja tiedon kulku kaikille toimijoille ja erityisesti kuluttajille ja pk-yritykselle. Toiseksi on parannettava saatavuutta ja jakelupalvelujen saatavuutta, laatua ja niiden edullisuutta erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Ja kolmanneksi on taattava se kuluttajien oikeudet tilanteessa, jossa jakelu ei toimi. Palautusjärjestelmien on toimittava hyvin. Sekä jakelijoiden, kaupankäyjien että kuluttajien on käytävä rakentavia keskusteluja, sitä ne ovat jo tehneetkin, ja hyvin monet toimijat ovat jo alkaneet luoda sellaisia ratkaisuja, jotka paremmin vastaavat asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Ja nyt tämä toimiala on tässä etunenässä ja me odotamme kovasti, että näihin sitoumuksiin vastataan ja, vastataan ja varmasti myös PK-yritysten tarpeet vaativat vielä lisää kehitystoimia. Toinen vaikeapäisyyset että syrjäiset alueet ovat toinen sellainen painopistealue, joka vaatii vielä lisää työtä meidän pitäisi myös jatkaa työmarkkinaosapuolten välisiä keskusteluja, jotta saadaan aikaan parhaat mahdolliset olosuhteet jakelusektorilla. Komissio tulee edistämään tätä yhteistyöhön perustuvaa keskustelua kaikkien toimijoiden välillä ja sidosryhmien välillä, ja me tulemme työskentelemään yhdessä myös parlamentin kanssa, jotta tätä voidaan seurata tulevien puolentoista vuoden aikana tätä työtä, ja tulemme sitten myös miettimään, mitä tulevia toimia vielä tarvitaan, jos sellaisia tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Päätän keskustelun tähän. Äänestys on huomenna kello 11.30. Seuraavaksi tämän illan viimeinen mietintö. Norika Nikolai mietintö Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa. Esittelijä, olkaa hyvä.